Eli tämä on nyt meidän toinen keskustelu vara, ähm, anteeksi, siis varapuheenjohtaja Kallaksen kanssa. Meillä ei ole tähän mennessä ollut sellaista kuulemista, jossa ähm, Kallas olisi ollut, ja tämä on siis ensimmäinen kerta, jolloin meillä on Siim Kallas täällä keskustelemassa. Jäsenet varmasti muistavat, että maaliskuun lopulla otin, hyväksyimme työohjelman 2010 ja tänään me kutsuimme komissaarin kertomaan näistä aloitteista la, lainsäädäntöön liittyvistä ja niihin liittymättömistä, jotka hän esittelee tänä vuonna. Ja toivottavasti kuulemme myös prioriteeteista vuodelle 2011. Tiedän komissaari, että jäsenet varmasti innokkaasti asettavat kysymyksiä eri aiheista, ei vähiten tästä yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja siitä, miten estämme vulkaanisen tuhkan ja niin poispäin. Tiedän, että ihmiset uskovat, kuten minäkin, että tämä ö, tuhka pilvi olisi tietysti pitänyt estää. Niin, kyllä minä sanoin ihmisille, ihmisille jotka soittivat toimistoon niin, ja kysyivät, mitä teemme tuhkapilven estämiseksi, niin minä sanoin. Mutta siis haluaisin antaa teille puheenvuoron nyt noin 10-15 minuutiksi ja sitten koordinaattorit, kun he ovat nyt paikalla, varmasti asettavat kysymyksiä. Joten siis varapuheenjohtaja Kallas puheenvuoron teidän. Haluaisin nyt vähän sympatiaa varapuheenjohtaja Kallakselle, sillä ähm, hän unohti silmälasinsa, joten hänen, ähm, hän ei välttämättä siis näe aivan kunnolla, mutta joka tapauksessa olkaa hyvä. Thank you so much. Kauheasti kiitoksia. Ei se nyt ihan niin kaameita ole. Pikkujuttu. Mutta ihan totta, olen iloinen, että voin tavata koko valiokunnan aiheiden tiimoilta, joilla, josta on ollut tilaisuus keskustella koordinaattoreiden kanssa monta kuumaa perunaa. Kuten myös tuhkapilvet ja tulivuoret, mutta totta kai olen että voin työohjelmasta keskustella muiden jäsentenkin kanssa. Ja joistakin tärkeimmistä aloitteistamme. Eli työohjelma uudessa komissiossa antaa liikenteelle. Näin ei ollut aikaisemmin sanottakoon. Ohjelmassa on mukana myös monivuotisuus. Voidaan keskustella tästä vuodesta, mutta myös laajemmista strategioista tulevista vuosista. Kestävän liikenteen politiikan yrityksille ja kansalaisille edellyttää, että kaikenlaiset pullonkaulat poistetaan. Me tarvitsemme myös ennaltaehkäisyä ja sisämarkkinoiden poistamista ja ohjelmointi sisältää myös useita toimenpiteitä, muun muassa. Kuitenkin olen ottanut mukaan aloitteita, joiden tarkoituksena on suojella kansalaisia vahvistamalla turvallisuutta, matkustajaoikeuksia ja niin päin pois. Eli aloitan totta kai valkoisesta kirjasta. Tuleva liikennepolitiikka aikoimuksena on esitellä se joulukuussa. Euroopassa aikaa menee ja tuhraantuu. Toivottavasti ensimmäinen versio on valmiina joulukuussa, mutta kuitenkin laatu on tärkeintä tämäkin kirjan osalta ja sisältö. Asiakirjassa hahmotetaan tulevaisuutta liikentepolitiikassa tarjoaa toimintaohjelmaa liikentepolitiikalle ja perusrakenteet tuleville vuosikymmenille. Siinä puututaan ennen kaikkea sisämarkkinoiden keskinäis- keskeisen toimintaan uusiin tekniikoihin mukaan lukien myös puhdasta polttoainetta käyttävät ajoneuvot. Siellä on siis integroitu lähestymistapa perusrakenteisiin ja sitä sivuaviin toimenpiteisiin. Ennen kaikkea otetaan huomioon 2009 Crossin mietintö, joka liittyy tulevaan liikennepolitiikkaan. Sekin huomioidaan asianmukaisesti, kun valmistelemme valkoista kirjaa. Seuraavana vuonna sitten TEN-T-suuntaviivat tarkistetaan. Sitten tulee esityksiä myös monivuotisille rahoituspuitteille. Totta kai päätetään vielä tarkemmasta ajankohdasta. Kun budjettirajoituksia on, niin haluaisin paremmin priorisoida investointimme perusrakenteisiin. Tarkoituksena on edetellä niin, että ensinnä määritellä, mikä on ydintä, ja näin saadaan eurooppalaista lisäarvoa. Tällainen ydinverkosto edellyttää vihreän innovatiivisen tekniikan käyttöä. Me tarvitsemme menetelmiä, että voidaan hyödyntää ydinverkostoa. Siitä täytyy keskustella sekä Euroopan parlamentin että jäsenvaltioiden kanssa. Tärkein tapaaminen on ensi viikolla. Siellä on komissio ja puheenjohtajavaltio Espanja mukana Taragosassa. Valkoisessa kirjassa on myös meidän pohdiskeluamme rahoitusstrategioista – jos haluamme maksimoida budjettimme vaikutuksen, niin jotenkin täytyy puuttua pirstaloituneeseen rahoitusvälineisiin. Olen kovasti sen puolesta, että luodaan eurooppalainen perusrakenne, siis puitteet rahoitukselle, nämä ovat tärkeitä niin, että kaikki liikennerahoitus suuntaantuu siihen, että tavoitetaan, tavoite saavutetaan. Ennen kesätaukoa tarkoituksena on vielä uudelleen keskustella rautatiepaketista niin, että kilpailukyky paranisi sillä alalla. Siinä pyritään selkeyttämään sääntöjä, lisäämään täsmen, täsmennystä. Siellä vahvistetaan muun muassa myös sääntelyelinten riippumattomuutta ja otetaan huomioon myös uudet maksujärjestelmät. Mukaan otetaan myös esimerkiksi melu näissä toimissa. Samalla aikaan käynnistetään myös laajempaa pohdiskelua tulevasta toiminnasta parantaaksemme alan tilannetta. Myös kotimaan liikenteen vapautuneiden matkustajien osalta on tulossa. Ja Euroopan ö, rautatievirastolle tulee merkittävää osaa sääntelyssä tulevina vuosina aina vuoteen 2012. Tiedän, että nyt ollaan valmistelemassa täällä parlamentissakin päätöslauselmaa siitä, miten ensimmäinen paketti on tullut toteutetuksi. Me seuraamme tarkkaan teidän keskustelua ja me huomioimme ne mahdollisuuksien mukaan omassa esityksessämme. Edelleen sisämarkkinoista puheen ollen, niin ensi vuonna kesäkuussa esitellään paketti, joka haluaa lisätä tehokkuutta lentoliikenteessä ja optimoida lentokapasiteetin käyttöä. Aion esittää myös slot-järjestelmän tarkistamista niin, että voidaan kapasiteettiamme paremmin arvioida. Lopuksi aion arvioida myös, miten sisämarkkinat toimivat tieliikenteessä sekä matkustajien että tavarien osalta vuonna 2012 ja sitten aikanaan tulee myös kapotaasin vapauttamiseksi esityksen sitten matkustajien osuus. Skanneriesitys on jo valmis. We will assess. Kesäkuussa palataan asiaan, tarkastetaan miten tehokkaita ne ovat ja minkälaisia terveysriskejä on ja puututaan myös tieto- ja yksityisyyden suojaan. Haluamme yhteisen lähestymistavan koko Euroopassa. Se on lentomatkustajien edun mukaista. Tarkoituksena niin on esittää sääntöluonnoksia komitamenettelyn alla mahdollisimman nopeasti. Ennen kesätaukoa aion vielä esittää strategian tieliikenneturvallisuutta varten 2020 asti. Haluan varmistaa, että kansalaiset saavat turvallisia teitä kautta Euroopan, niin että kunnioitetaan kuitenkin lähipäätösperiaatetta. Meidän täytyy puuttua kaikkein heikoimpiin kohtiin tieliikennejärjestelmässä, haavoittuviin henkilöitiin ja huonompiin jäsenvaltioihin. Näin annamme suuntaa yleisemmälle politiikalle ja jäsenvaltion kesken harjoitetaan yhteistyötä ja vaihdetaan tietoa hyvistä käytänteistä. Nyt me pohdiskelemme mahdollisuutta jatkaa samaa lähestymistapaa kuin nykyisessä toimintasuunnitelmassa aseta tavoitteet Euroopan unionin tasolla tieturvallisuudessa. Komissio on tukenut tätä lähestymistapaa keskusteluissaan Grossin mietinnön tiimalta. Toiseksi aion helpottaa edistystä myös Ajalan mietinnön kohdalla, joka liittyy tietojärjestelmien osalta tieturvallisuudessa edelleen. Nämä ovat avaintoimia, jotta voidaan kohentaa tieturvallisuutta. Lopuksi me teemme myös esityksen, jotta voimme tarkistaa ja yhdenmukaistaa sääntöjä, joka liittyy tien kunnon testeihin niin, että kaikki tiet pidetään hyvässä kunnossa ja niitä valvotaan. Meriliikenneturvallisuudessa ensi heinäkuussa aiomme esittää oman paketin sosiaalisesta agendasta. Tarkoituksena on puuttua muun muassa siihen, että työvoimamäärä on vähentynyt ja tietotaitokin on heikentynyt. Täytyy tehdä tämä houkuttelevammaksi alaksi Euroopassa. Esitän myös lainsäädäntöä, joka vahvistaa määräysten toteuttamista liittyen työyleissopimukseen, mukaan lukien koulutusvaatimukset, jotta voimme taata sen, että merenkulkijat saavat hyvää koulutusta ja heidät on sertifioittu viimeisen standardin mukaisesti. Ennen tämän vuoden loppua vielä kerron tilanteesta matkustajaoikeuksien osalta kaikissa liikennemuodoissa. Ajatuksena on arvioida, onko nykyinen EU-lainsäädäntö sellaista, että voidaan taata lisää riittävästi suojaa. Mietitään myös uusia toiminta-alueita, jos tarvetta on. Aion esitellä jatkolainsäädäntöesityksiä ensi vuoden aikana. Tekniikka, kuten tiedätte, tekniikka Kreikka on korkealla siellä agendalla, niin maaliskuussa ryhdyn toimiin e-liikkuvuuspaketin osalta. Siellä on lainsäädäntöesityksiä, jotta voidaan saada aikaa läpimurtoja tekniikassa ja tukea kestäviä liikennejärjestelmiä. Se kattaa muun muassa integroidut rautatien liput, ajopiirturit ja myös meriliikenteessä on esityksiä tulossa. Meidän täytyy keskittyä myös nykyisen haasteisiin tuloksia saadaksemme, mutta lisätä myös innovaatiokykyämme. Koska minä johdan myös liikenteen tutkimuspuolta, aion esitellä ensi vuonna strategisen suunnitelman, jotta saadaan puitteet tutkimukselle ja tekniikan käytölle kestävän liikennejärjestelmän luomiseksi. Ajatuksena on, että 2050 päästään tähän, aina voidaan keskittää tutkimusta tiettyihin aloihin. Totta kai vulkaaninen tuhka on saanut meidät ryhtymään toimiin, niin niitä on toteutettukin, mutta olen usein otteeseen keskustellut tästä teidän tänne täysistunnossakin. Varmasti täälläkin jatketaan siitä. Ajatellen viimeaikaisen kehityskulkuja juuri eilen olin Euroopan lentoturvallisuusvirastossa ja keskustelimme monista asioista sielläkin. Toisin sanoen täällä nyt vain noin lyhyesti käsittelen tärkeimpiä eli eh, Ei tämä ole mikään tyhjentävä lista kuitenkaan, on paljon muitakin esityksiä. Tulee perässä, jos vain mahdollista toimintaan paketista tietoja, myös liittyen tiettyihin aiheisiin hyvin kattavalla tavalla. Totta kai parlamentti on tutkinut tätä lähestymistä aikaisemminkin ja toivottavasti näin jatkossakin. Ja mitä mahdollisuuksia nyt on, niin haluan antaa parempaa näkyvyyttä tälle politiikan alalle, vaikka on kyse teknistä säännöistä, niin kuitenkin siinä muokataan myös meidän mantereemme taloutta. Eli en kauheasti puhunut kansainvälisestä ulottuvuudesta, joka sekin on valtava, ja meillä on jo siellä mutkikkaita neuvottelukuvioita Yhdysvaltain kanssa. Siellä on hyviä aloituksia, Brasilian suunnallakin muitakin asioita on on, on, on tulossa hyvin tärkeällä paikalla, koska ilmailusta on tulossa todellisesti ma- maailmanlaajuista ja tarvitaan turvallisuussääntöjä, jotka ovat kaikkialla samanlaisia. Totta kai mieluusti jotain kysymyksiä vastaan, jos haluatte lisätietoja muistakin kysymyksistä. Kiitoksia kovasti. Commissioner, thank you very much for that short... Kiitos paljon tästä esittelystä, komissaari. Hyvät jäsenet, haluaisin nyt koordinaattorin kanssa äm, tehdä yhden kierroks, kyselykierroksen ja sitten jäsenten kysymykset, joten siis ilmoittakaa, jos haluatte puheenvuoron. Minulla on lista Rova Alcatraz ja Maisen, ähm, ja ja niin poispäin. Jos siis muut haluavat vielä puheenvuoroja, niin ilmoittakaa siitä nyt. Niin laitamme teidät sitten listalle. Meillä on nyt noin tunti aikaa, joten siinä ajassa hyvin saamme kysymykset vastattua, joten Macho, te ensimmäiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari, Haluaisin myös kiittää teitä tästä esittelystä. Teidän ohjelmanne on hyvin laajamittainen seuraavina kuukausina ja itse asiassa seuraavana kahtena vuonna, sillä kaikki te, mitä te olette ehdottaneet, niin toivottavasti toivottavasti se on jo niin hyvin suunnittelussa, että vuonna 2010 saamme jo tuloksia nähtäviksemme. Mielestäni on muutamia seikkoja, jotka ovat ajankohtaisia, mutta toisaalta myös sanoisin, että ne käsittelevät nykyistä liikennetilannetta riippumatta näistä riippumatta näistä hankkeista, mitä te olette ehdottaneet, haluaisimme tietää, mihin suuntaan ehdotuksenne menevät. Esimerkiksi rautatieala. Haluaisin siitä kysyä, aiotteko tässä ehdottaa markkinoiden avaamista? Pitäisikö se alkaa heti vai jätättekö tämän parlamentille vai teettekö tästä vielä tutkimuksia? Tämä pätee myös muihin alueisiin, joissa markkinoiden avautuminen ei ole vielä toteutunut, vaan haluaisin vain tietää, miten näette tässä tulevaisuuden suunnan onko tässä kyse tämän tutkimuksesta vai siitä, että tästä pitäisi keskustella parlamentissa? Porrastettu avautuminen tieliikenteessä. Öm, olisi siinä esimerkiksi mielenkiintoista tietää, miten teidän mielestänne tässä pitäisi asioita kehittää. Mehän olemme täällä parlamentissa jo tehneet, saaneet kokemuksia satamapalveluista, jossa saimme edistystä aikaiseksi, mutta sitten taas kaksi askelta taaksepäin. Aiotteko te puuttua tähän asiaan vielä? Eli mm, tässä olisi kolme aluetta sisämarkkinoilla, jotka olisivat mielenkiintoisia poliittisen keskustelun kannalta. Konkreettisesti sitten vielä muihin alueihin, alueihin haluaisin tietää näiden tulivuorten suhteen, että miten näiden hyvitysten kannalta on konkreettisesti, siis haluaisin kysyä, te aiotte puhua siis mahdollisista hyvityksistä tässä äm, tilanteessa. Se on meille hyvin tärkeää. Kuten te tiedätte tällä hetkellä, tärkeä on myös sopimus USAn kanssa. Vuonna 2010 me annamme siitä lausuntamme tietysti, ja olisi mielenkiintoista, jos tämä parlamentti ja tämä valiokunta saisivat etukäteen antaa mielipiteensä tästä. Tietysti olette myös sanoneet, että maapalvelut ja slottien jakaminen on, niistä on hyvin aikaista, liian aikaista puhua Miten, miten te siis äm, äm, aiotte tarkastella asiaa? Yksi kysymys, joka, josta puhumme usein, miten, äm, äh, miten, mikä on kantani tähän Megatroxiin, joka oli siis, siis onko tämä teidän mielessänne kilpailutilanne? Äm, tämä on siis hyvin käytännöllinen kysymys ja tähän haluaisinkin pu- päättää puheenvuoroni, sillä kollegat haluavat tietysti vielä myös kysyä. Eli koordinaattorille neljä minuuttia, jotta jäsenillä sitten on vielä kaksi minuuttia aikaa esittää kysymyksiä. Lista on todella pitkä, joten neljä minuuttia vain. Uh, uh, Kiitos hyvä komissaari tästä esityksestä. Olen tietoinen siitä, että on paljon asioita, jotka ovat valmisteilla, mutta aivan kuten Mathieu, niin mekin ryhmänä nyt alamme olla kärsimättömiä. Meillähän on paljon työtä toteutettavana. Tässä ensimmäinen kysymys, tulivuori. Muutama viikko sitten puhuit puhuitte tällaisesta koordinointiryhmästä, koordinointiyksiköstä, joka perustettaisiin tällaisia tilanteita varten. Vastedes enkä ole oikein ymmärtänyt toistaiseksi, mitkä tulevat olemaan tämän koordinointiryhmän tehtävät ja minkälaisissa tilanteissa se tulisi toimimaan. Nythän ei ole kyse vain tulivuoden purkauksista, vaan ilmeisesti monista muistakin tilanteista. Ja toinen asia, jonka Mathieu otti esille, nämä ehdotukset, joista olemme lukeneet tiedotusvälineissä, jotka koskevat korvauksia, niin vielä en ole oikein kuullut mitään muodollista reaktiota tähän. Joissakin yhtiöissä pyydetään, että siirrettäisiin tätä järjestelmää lentoyhtiöiden osalta. Nyt haluaisin tietää, mikä on komission kanta. Ja toinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille, ja aiomme äänestää tästä piakkoin. Se koskee direkt, liikkuvien, liikkuvia työntekijöitä koskevaa direktiiviä. Tiedätte, että se on vähän riitakysymys parhaillaan parlamentissa. Kannat ovat aika hajanaisia on kyse oikeastaan siitä, että otettaisiin soveltamisalaan itsenäiset ammatinharjoittajat tai sitten ei. Teidän ehdotuksenne hylättiin työvaliokunnassa ja nyt Haluaisin tietää, etsittekö tähän jotakin ratkaisua, koska jos tämä kysymys joutuu täysistuntoon, niin silloinhan joudumme tilanteeseen, jossa mainittaisiin itsenäiset ammatinharjoittajat sellaisenaan, vaikka me halusimme nimenomaan etsiä kompromissiratkaisuja. Sitten lopuksi eurovinjetti kolmanneksi. Parlamentti vuosi sitten maaliskuussa antoi tähän kantansa. Odotamme nyt neuvoston mielipidettä ja odotamme paljon Belgian puheenjohtajakaudelta. Ja nyt haluaisinkin tietää, mitkä ovat teidän aikeenne? Aiotteko nyt työstää tätä kysymystä päästäksenne jonkinlaiseen sopimukseen Eurovinjetin osalta? Ja lopuksi tärkeä kysymys. On tärkeää, että olemme perillä eri toimenpiteistä, joista on ilmoitettu. Esimerkiksi syyskuussa hyväksyimme toimintaohjelman, joka koski liikkuvuutta. Ja sille on olemassa aikataulu, on suunniteltu, että tänä vuonna aloitettaisiin tietyillä toimenpiteillä, perustettaisiin seurantakeskus kaupunkiliikkuvuuden osalta ja myös hinnoitteluun puututtaisiin. Ja älkäämme unohtako, että Tämäkin on tärkeä kysymys, johon pitää pureutua ja ilmoittakaa meille säännöllisesti, miten tilanne kehittyy. Kiitos. Mrs. Meissner for the Group, four minutes, please. Herra Meissner, neljä minuuttia. Euroopan Meissner siis. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari myös teidän esittelystänne. Tässä on monia aiheita mainittu, ehkä puhun jopa alle neljä minuuttia, minulla on vain viisi konkreettista aluetta. Yksi liittyy rahaan, eli näiden pullonkaulojen poistaminen ja sitten TEN-T-suunnitelman tarkistaminen. Viime viikolla jo sanoitte, että eli, eli näihin kaikkiin, myös pullonkauloihin poistamiseen, meidän pitäisi saada suunnitelma, miten tämä voidaan rahoittaa. Ennen kaikkea kysymykseni on, onko teillä jotain ideoita? Tämä on tietysti vaikea kysymys, mutta miten me saisimme uusia rahoitusvälineitä tälle alalle, jotta saamme rahoituksen aikaiseksi näille tarpeellisille toimille? Toinen ala on sisämarkkinat. Tehän sanoitte, että heti aluksi siis, että yksi tärkeimmistä tavoitteista on liikenteen sisämarkkinoiden muutoksen aikaansaaminen. Puhuitte tästä integroidusta lippuin, lipuista Tämähän kiinnitimme huomiota myös tuhkapilven aikana, kun matkustajat piti saada kotiin. Ja sitten tämä integrated ticketing, sen mainitsitte, en kuullut lukua siinä, milloin, mikä on siis määräaika tässä. Se, ei ole tietenkään yksinkertaista, mutta ehkä teillä on joku kuvitelma, milloin tähän tilanteeseen päästään. Sitten yhteen toimivuus rautatieliikenteessä sehän, sitähän ei vielä ole, sitä ette yksin saa aikaiseksi, ja haluaisin kysyä, milloin siellä edistytään. Kolmas kysymys on lyhyt kysymys. Puhuitte myös kokemusten vaihdosta ja tieturvallisuudesta sekä rajat ylittävästä tieturvallisuuden infrastruktuurista. Onko tästä nyt konkreettisia ehdotuksia? Sitten vielä kaksi seikkaa. Sanoitte, että kesällä 2011 haluaisitte tehdä kaiken sosiaalisten edellytysten edistämiseksi meriliikenteessä. Halusin sanoa, että olen hyvin tyytyväinen, sillä kaikki meriliikenteessä toimijat odottavat tätä, jotta tästä, näistä ammateistakin tulisi houkuttelevampia. Ja sitten vielä tämä tuhkapilvi. Monethan sanovat, että matkustajan oikeuksia ei lentoyhtiöt tämän tuhkapilven aikana noudattaneet niin kuin olisi pitänyt. Tämähän oli todellakin poikkeustilanne. On, oletteko siis saaneet jotain tietoja siitä, noudatettiinko matkustajaoikeuksia vai ei? Ja sitten vielä tähän liittyvä toinen kysymys, sillä hän puhuitte tästä työryhmästä, tästä koordinointiryhmässä. Milloin tämä koordinointiryhmä siis saa tuloksia aikaiseksi tai ensimmäisiä ehdotuksia? Kiitos. Ach, den Single European Sky habe ich vergessen. Darf ich das eben noch <laughs> Niin, anteeksi. Unohdin siis sanoa tästä yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta. Sehän kiinnostaa meitä myös. Meillähän on koordinaattori siihenkin aiheeseen, joka aloittaa työnsä nyt. Ja uskonpa, että varmasti voimme edistyä myös siinä, sillä alalla hyvin nopeasti. Kiitos, Rova Meissner. Sitten Rova Lichten häppääkään. Anteeksi, siis herra Krama. Kiitos tästä esittelystä. Kuulin maininnan tästä pullonkaulan poistamisesta. Tietenkään kukaan ei ole sitä vastaan, mutta tilanne on niin, että rahat Euroopan laajuisiin verkkoihin, niitä on lyhennetty huomattavasti, prioriteetteja on huomattavasti, mutta hankkeita ei ole poistettu. Jos pidätte kiinni neljästä isommasta hankkeesta, niin silloin voitte unohtaa kaikki muut hankkeet, sillä, sillä silloin teillä ei ole rahaa muille tarpeellisille hankkeille. Haluaisin siis tässä vain sanoa, että nykyisessä eurooppalaisessa rautatieliikenteessä ei, ei ole paljon yhteyksiä ed, äm, edesmenneen rauta esiripun yli niin sanotusti. Näin tässä tilanteessa Eurooppa ei voi kasvaa yhteen. Sitten EUn klimas, äh, anteeksi, siis ilmastostrategia ja liikenteen muuttaminen, eli liikkuvuuden muuttaminen. Tätä tavoitetta e- ette, ette saavuta, sillä jos puitteita ei muuteta, jossa nämä ilmasto, jossa siis ilmaston saastuttajia tuetaan ja ja siis näissä puitteissa ettei pääse tavoitteeseen, näitä puitteita siis pitää muuttaa. Esimerkiksi lentoyhtiöissä Euroopan ympäristövirasto on sanonut, että joka vuosi eurooppalaiset lentoyhtiöt saavat veronmaksajilta 30 miljardia euroa. Ja nyt puhutaan siitä, että ne, niiden pitäisi saada hyvityksiä tuhkapilven takia. Nehän saavat jo ilmankin tuhkapilviä hyvityksiä. Eli rahaa pitää jakaa oikeudenmukaisemmin, jotta tavoitteet saavutetaan. Sanoitte, että nopeuden, no, nopeuden rajat ja ö, myös äm, rattijuopous, että nämä kuuluisivat toissijaisuusperiaatteen piiriin. Me sanomme, että me olemme puhuneet siitä, että emme voi ottaa tällaisia rajoja käyttöön. Ettekö uskalla ottaa niitä? Oletteko edes yrittäneet sitä? Vai mi, miksi tässä puhutaan toissijaisuudesta? Me olisimme voineet puhua muissakin asioissa toissijaisuudesta, mutta silti olemme saaneet säännöksiä aikaiseksi. Me olemme ilmailuliikenteessä, olemme siis äm, ilmastoasioissa puhuneet, että vuoteen 2020 mennessä pitää saada 20 prosentin vähennyksiä, mutta jos on halvempaa matkustaa lentäen kuin rautateitse, niin silloin ei näitä tavoitteita saavuteta. Yksi rautatieliikenteen toimija sanoi, että markkinat ovat eristäytyneitä. Integroitu rautatieliikenne ilman markkinoiden avautumista on sinänsä hyvä, mutta ei integroitu ma- rautatieliikenne ilmamarkkinoiden avautumista on pelkkää byrokratiaa. Miten jotkut maat siis sanovat, että meitä ei EU-lainsäädäntö kiinnosta ja me laitamme rajat kiinni. Mitä te teette tätä vastaan? Odotatteko vielä kahdeksan vuotta kuin, niin kuin ensimmäisessä rautatiepaketissa vai aiotteko toimia heti, jotta jäsenvaltiot saadaan tässä aisoihin? Kiitos. Thank you, Mr. Kramer. Last in this... Kiitos, herra Kramer. Ja sitten Fosnaa. And welcome, uh, commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Tervetuloa. Kolme aika lyhyttä seikkaa. Ensinnäkin otimme esille asian, joka liittyy komission mahdolliseen rooliin, että voidaan rohkaista rautateitä järjestämään jonkinlaisia varausjärjestelmiä niin, että voidaan tietokoneitse varata lippuja Suomesta aina minne nyt meneekin Milanoon ilman, että joutuu pätkä pätkältä sitä varaamaan tai sitten vasta kun saapuu maahan. Varmasti koko parlamentti tätä tukee. Ihmiset haluaisivat tällaista. Onkohan komissiolla mitään muuta mielessä tämän osalta, jos joku haluaa kommentoida? Toiseksi vulkaaninen tuhka-asia aivan oikein komission ja kävimme hyvän keskustelun Strasbourgissa. Meidän pitäisi toistaa se, että olemme kiitollisia näistä tiedoista, joita tuli hyvin nopeasti komissiolta. On paljonkin oli asioita otettu esille. Sitten siinä on parikin aluetta. Totta kai tiedämme, että se maksaa 1,72 miljardia koko alalle ja sillä oli valtavia vaikutuksia. Mutta pari seikkaa. Otitte esille tämän, että haluatte tukea liikenteen harjoittajia tai käyttöä jonkinlaisen korvauksen, jos jäsenvaltiot vain suostuvat siihen. Ei sitä nyt kuta valtion tueksi, eihän se sellaista ole. Meillä on sama tilanne myös syyskuun 11. päivän jälkeen, koska nyt puhutaan 67. päivästä eikä lyhyemmästä ajasta. Missähän vaiheessa jäsenvaltioissa ollaan Onko osoitettu kiinnostusta auttaa liikenteen harjoittajaa? Toiseksi, joka liittyy korvauksiin matkustajille. Totta kai olemme sitä mieltä, että täytyy korvaukset tarjota, katsoa olosuhteita, mutta nämähän ovat hyvin poikkeuksellisia olosuhteita, koska kustannukset ovat korkeat, niin tämä liittyy hyvin tarkkaan siihen, pitääkö jonkinlaista Apu antaa liikenteenharjoittajille, kun ajatellaan olosuhteita ylipäätään. Olisi kiintoisaa kuulla, onko teillä jotain kerrottavaa. Lopuksi mainitsitte tästä itsekin, nimittäin esitätte yhteislähestymistapaa kehoskannereilta. Tiedätte, että se on kovin kiistanalainen kysymys. Paljon kaikki riippuu tietenkin käytetystä laitteistoista. Schiphol käyttää sen tyyppistä laitteistoa, joka ei ole kovin hankala useimmille. Siinä käytetään myös laitteistoa, joka olisi pakollista jopa. Siinä kyllä törmätään ongelmiin. Täällä olisi hauska kuulla. Totesitte, että vasta kesäkuun puolessa välissä se on tulossa, mutta jotain osvittaa. komission kannasta. Kiitos. Thank you, Commissioner. Do you want to... Kiitos komissaari. Haluaisitteko vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin poliittisilta ryhmiltä? Four minutes. Ai neljä minuuttia. Onpa vaikeaa. Otetaanko kaikki kysymykset ensin. Totta kai jotkut asiat tulivat monessa kysymyksessä esille. No, haluan puhua mahdollisimman lyhyesti. No niin, rautatiepaketti tulee käsiin syyskuussa. Olen valmis avaamaan markkinat totta kai. Kapotaasikin, kuten totesin alustuksessani, että me esitämme kapotaasia tieliikenteessä. Tulivuoresta sitten tuli paljon kysymyksiä. No, tämä on vain, siis elämä on. Emme me edes pysty luontoa komentamaan komissiosta käsin vaikka tarvittaisinkin. Niin se vain on. Se on osa tätä riskiä, joka liittyy ilmailun aina. Koordinointi ei ole vielä oikein alkanut. Se on lähinnä EASasta ja eurokontrollista kyse. Ja kansallisilla lentoviranomaisilla olisi välitön tieto, kun jotain tapahtuu jälleen. Sitten useita kysymyksiä korvauksista ja komission kannoista. Se oli hyvin selkeä meidän paperissamme. Emme me puhunut korvauksista Se, että, sehän se merkitsee, että joku on syyllinen jostain. Uskokaa vain. Toistan toistamistani, että ilmatilan sulkeminen perustui silloiseen turvamääräykseen, jonka kaikki sidosryhmät hyväksyivät. Jälleen toistettakoon, että olin paikalla, kun aloitimme miettiä, tai siis en minä, mutta kun ihmiset aloittivat miettimisen siitä, että sääntöjä pitäisi ehkä muuttaa, joustavoittaa, eikä se ole mikään helppo päätös. Siinä, jos päätetään joku ilmaan menee ja sitten kuitenkin kärsii vahinkoa, niin kukaan on vastuussa sitten. Totta kai näitä täytyy pitää poikkeuksellina tilanteina ja myös riskit ovat sitä luokkaa, seurauksetkin mahdollisesti valitettavasti ne on nyt jaettava. Emme puhu nyt korvauksista, vaan komissio puhuu e, valtion tuista, jos joku ajatellaan, että joku on pahassa jamassa. Lentoyhtiöstä voi hakea valtion tukea. Kyllä se on nyt mahdollista nyt kysäännöstäkin nojalla. Kolla, kollegani Joaquin Almunia on luvannut hänkin katsoa asioita hyvin joustavasti. Mutta yhtäkään pyyntöä ei ole vielä tullut valtion tuen antamiseksi yksinkertaisesta syystä. Jos yleisemmin puhutaan siitä, että on pari miljardia tai mitä liää mennyt tuhkana tuuleen, niin sitten jos tulee konkreettisia pyyntöjä, niin sitten tilanne muuttuu kokonaan. Täytyy osoittaa, mikä kustannus on. Valtiotuki on mahdollista, ei mitään korvauksia. Ei tässä voi sormella ketään osoittaa syylliseksi, koska turvallisuus pantiin etusijalle. Se on kuitenkin tärkeintä. Nyt täytyy jotain tästä oppia, kärsiä seuraukset, mutta ei voida väittää, että joku teki virheen. Että voin, olisi perusteltua vaatia jotain korvauksia. Ei nyt ole siitä kyse. Alusta alkaen matkustaja oikeuksista puhuessani, kun torstaina puhuin matkustajaoikeuksista, niitä on noudatettava. Se on edelleen selkeä kantamme, että matkustajaoikeus täytyy kunnioittaa tiedotusta, hoitoa ja uudet reititykset tai jotain palautuksia. Mitä lisämaksua ei tule, jos tulee myöhästymisiä tai muuta tai pitäisi jotain korvauksia antaa. Ei siitä ole kyse. Näissä poikkeusolossa vaaditaan näitä kolmea asiaa. Totta kai on harma alue sitten jatkossa, että miten tässä hoidetaan, jos tarvitaanko hotellia vai ei. Mutta jos kohtuullisesti toimitaan, niin vakavasti otettavat lentoyhtiöt ovat näitä noudattaneet. Ja myös antaa tarjonneet majoitusta uudelleen sen sellaista. Syksyllä on tulossa tarkistus, kuten lupasimme, ja sitten jotain mietitään, mitä voidaan oppia tästä kaikesta. Eli tämä tulivuoresta Poikkeuksesta joku kysyy. Jos ajatellaan ETS tai mitään muutakaan leikkausta, minä olen sitä sanonut, mitä kyllä minä olen lukenut tästä uutisista, mutta en ole virallisesti kuullut, että joku olisi tämän tyyppisiä esityksiä tekemässä. No totta kai, jos on lentoyhtiö, niin taistelee tietenkin etujensa puolesta kynsin hampain. Nyt tässä on kysymyksiä tullut tästä jatkostakin. Ja nyt EASA on esittämässä, minkälaisia indikaatioita voitaisiin käyttää vyöhykerajoja. Tässä lentokonevalmistajan kanssa tämän yhteistyötä, että voitaisiin saada tarkempi perustaa näytölle rajoituksillekin. Lentoyhtiöiden lähestymistapa on aika hankala, että yhtäkkiä pitäisi antaa oikeus vain lentää. Jos nyt annetaan, siis joku antaa oikeuden lentää, mutta sitten jotain tapahtuu, niin kuka se on vastuussa? ei tuhkaa, joka olisi vaarallista. Ei se on vaarallista. Siellä oli yksi lento, joka meni tuhkapilveen. Ja näin kuvia, mitä tapahtui näille moottoreille. Se on vakava juttu. Tämä tuli vuodesta rautateistä, tentee ja rahoitus. Totta kai tämä on kovin tärkeää aika lailla levinnyt asia on. Rahoitusta on. Tavallaan on rahoitusmahdollisuuksia, tavallaan ei. Kollegani Johannes Haanin kanssa olemme sopineet, että koordinoimme hankkeita aluepolitiikassa ylipäätään strategisessa tavoitteissa meidän rahaan on tulossa myös Zaragothaan ollakseen osa tätä tarkastelua. Tämähän on tärkeää, koska alueen rahat ovat suuremmat kuin nyt NT-rahat. Mutta nyt on huomattu, että on olemassa mahdollisuuksia rahoittaa näitä, mutta miksi sitten tämä ei ole sitten ollut tehokassa käytössä? Siinä minä esitän kysymyksen. Tätä mietitään. Tämä on hyvin tärkeällä siellä jatkossa että löydetään riittävää rahoitusta. Moni otti esille kysymyksen yhteen toimivuudesta ja lippunmyyntiasioista. Varmastikin tässä voidaan jotain oppia ja päästä eteenpäin. Olemme aloittaneet jo uurastuksen, että saadaan alusta tällaiselle tiedolle niin, että vihdoinkin voidaan lipumyyntiä tarjota, ei pelkästään liikennemuotojen välillä, mutta ensinnäkin aikataulut liikennemuotojen kesken. Jos menee jonnekin, ne sitten näkyy, ei ole lentoa, vaan myös junakin olisi yhtenä mahdollisuutena. Voi käyttää kaikkia tietotekniikan välineitä tällaisten alustojen lipunmyynnin luomiseksi ja tietoa myös yrityksille. Jos yksinkertainen liikemies haluaa mennä a b niin mitä väylää mennä sitten, että on valinnanvaraa. Jos on pullonkauloja, kuten herra Kramer totesi, pitää paikkansa. Jotkut pullonkaulat ja jotkut hankkeet ovat niin suuria, että menee, menee valtavasti aikaa ennen kuin päästään eteenpäin. Eurovinjetti on yksi asia – mistä olemme tehneet työtä puheenjohtajavalta Belgian kanssa. Nyt se on jumissa, oikeudet, suuret hankkeet, paljon yksityiskohtia ajatellen nopeusrajoituksia, alkoholirajoituksia. Monissa maissa nopeusrajoituksia on. Saksa on yksi maa, missä ei ole nopeusrajoituksia. Ainoa, aha, mutta jos Saksassa ajaa, niin huomaa, että yhä enemmän on liikennemerkki, jotka rajoittavat nopeutta. En tiedä, onko se hyvä ajaus, että olisi Euroopan kattava rajoitus tai alkoholin kanssa, kun kulttuurit ovat erilaisia. En minä tiedä, jossakin maassa voi luottaa ihmisiin, jossakin ei. Sanoin sen minä kuulemisessakin, kuten muistan, että Amerikan Yhdysvaltain kanssa 13. kesäkuuta allekirjoitetaan sopimus Espanjan ja Yhdysvaltain kesken siis, mutta kestää kauan, kun se ratifioidaan. Kauhean tärkeää on kuitenkin, että tämän tyyppisessä sopimuksessa laaditaan muitakin. Eli niin, no, no. Hyvä, kiitos oikein paljon. No niin, nyt on, meillä on pitkä lista jäseniä, jotka haluavat puheenvuoron. Haluaisin, että ette käytä enemmän kuin kaksi minuuttia. Muuten emme pysy aikataulussa, emmekä saa vastauksia. Olen tehnyt tämän mahdollisimman hyvässä järjestyksessä. Ensimmäinen on herra Kanchian. Olkaa hyvä ja kaksi minuuttia vain, kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen ja tervetuloa minä kuuntelin teidän alustustanne tarkkaan. Se on kunnianhimoinen valtava laaja ohjelma. Kuitenkaan, jos, kun minullakin on tällainen vaikeus näinä aikoina tehdä työtä, tämä olisi tämmöinen ensimmäinen kautenekin, niin että voitaisiin työstää eri aiheita liittyen tähän teidän käsittämään, käsittelemään ne asianne. Ja varsinkin tämä rautatiepaketti, TNT-tarkistu, kauppa- ja matkustajaliikenne, ilman että on mitään uh, suuntaa. Grossin mietinnön kohdalla haluamme myös kestävää tulevaisuutta liikenteelle ja parlamentti miettii myös tätä, pitää hyvin tärkeänä. Me tarvitsemme valiokunnassa myös, että saadaan valkoisesta kirjasta suunta ja osviittaan tälle kaikelle, että mahdollisimman pitkälle voidaan tehdä niin, että saadaan suuntaviivaa ohjelmoinnille. Tämä koskee kattavasti liikenteen ohjelmointia, se edellyttää yhteen toimivuutta. Se koskee matkustajan oikeuksia. Aamupäivällä juuri hyväksyimme kahta aiheet, jotka liittyvät kahteen liikennemuotoon, myös meri- ja sisäliikenteeseen ja te puhuitte itsekin kokonaisuuden käsittelyä liikennemuodoissa. Todellakin tässä täytyy jotenkin orkestroida enemmän tätä kaikkea. Mutta ennen kaikkea minä haluaisin nyt esittää kysymyksen, hyvin täsmällisen kysymyksen. Te tulitte tänne ja puhuitte meille rahastosta TEN-verkostoille. Vielä tämä ajatus, että käytettäisiin olemassa oleva liikkumavaraa ja sitten tulisi tämä mahdollisuuskin mukana, paitsi että pannaan yhteen mitä varoituksia nyt on käyttää rahoituksia, niin täytyy luoda uuttakin. Ennen kaikkea näinä aikoina, kun meidän täytyy saada taloutta eteenpäin, se olisi tärkeä ala. Tämän haluan paremmin ymmärtää, mitä te tästä ajattelette. Thank you. Next. Kiitos. Seuraavana ajalla sendaa kaksi minuuttia. Ja kiitos puheenjohtaja. Nopeasti aiheesta, joka liittyy komission jäsenen alustuksen ja haluaisin tietää, milloin tulee tarkkaan esityksiä rajanylittävästä liikenteestä. Ehkä teidän kaudellanne tehdään jotain myös perusrakenteiden turvallisuudesta. Haluaisin myös, että jotain voitaisiin yhdessä koehanketta luoda, että poliisi ja ilmailun turvallisuusväki ja muut turvallisuusväet olisivat mukana, ajatellen myös varsinkin sisällä Sitten haluaisin kysyä vielä näistä tavoitteista rahoitusnäkymissä. Nelinkertaista, kolminkertaista, kahdenkertaista talousarvio. Meidän käsittääkseni tavoitteena pitäisi olla kuitenkin, kun tämä on hyvin tärkeä. Tästä kisa käydään tietenkin talousarvion sisällä, mutta kuitenkin pitäisi asettaa tavoite selkeästi. Me, jos minä kolminkertaistaisin itse, jos halutaisin jotain. Sitten hallintotavasta, minkä mekanismi teillä on mielessänne? Komissio ja parlamentti tukisi varmastikin sitä, että puolusteltaisiin, mikä on yhteinen eurooppalainen intressi, kun ajatellaan on kansallista nationalismia syntymässä, kun puhutaan näiden ongelmien hoitamisesta. Sitten meriliikenne, entäpä logistiikka, satamat, teemmekö yhteisen toimintasuunnitelman, halutaanko uudistaa jotain tai tehdään ainakin saldo, tekniikka, Cesar. Me kuulimme, että se on keskeinen hanke ja tiedätte sen hyvin itsekin. Kuitenkin vaikutelma on, että rahoitus on unohtunut. Lopuksi matkustajaoikeudet, juuri me kaksi meriliikenteessä ja busseissa matkustajaoikeuksista on hyväksytty mietinnöt. Oletteko sitä mieltä, että kansalaiset ja matkustajat myös tietävät sitten, mitkä ovat heidän oikeutensa, kun matkustavat? Kovasti kiitoksia. Mrs. Rova Lichtenberg, kaksi minuuttia. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Minulla on vielä lisäkysymyksiä siihen, mitä vastasitte kollegani kysymyksenne, eli eurovinjettiin. Sanoitte, että haluatte puhua tästä Belgian puheenjohtajavaltion kanssa. Miten, mitkä ovat siis näkymät ja enemmistöt, jotka tässä voisivat koostua? Mitä te teette tämän asian eteen? Sillä näin tulemme toiseen seikkaan. Miten voimme saada muutoksen aikaiseksi, jos emme rakentavasti tee jotain sen puolesta, että rakenteet sinänsä ovat tasa-arvoisempia. Sitten tarkempi kysymys. Aiotteko tarttua toimiin, jotta vihdoinkin, nythän Italiassa vaalit ovat onneksi ohi, mutta aiotteko ottaa tämän kysymyksen äm, liikenneprotokollasta nyt kun äm, nämä vaalit ovat olleet, niin sehän pitäisi olla nyt mahdollista Eli nyt tätä asiaa käsitelty 15-20 vuotta ja nyt pitäisi päästä tulokseen. Sitten Euroopan laajuiset verkot. Onko tulossa muutoksia prioriteettihankkeiden listaan? Pitäisikö tätä siis priorisoida vain koordinaattoreiden kantojen mukaisesti? Meillä on, me käsittelemme tässä illuusioita. Mielestäni ei ole mikään ihme, että jäsenvaltioiden budjetin, budjettien takia ollaan tässä tilanteessa, jos äm, aina tullaan siihen, että äm, askeleita vaan eteenpäin hankaloitetaan. Ja sitten vielä kysymys äm, vielä näistä työajoista ja itsenäisten ammattiharjoittajien ottamista mukaan tähän. Haluaisin siihen vielä vastauksen. Kiitos. Mr. Sitten Condes Pascual, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Herra Kallas, tervetuloa taloonne. Joskus menee hyvin, joskus huonosti. Joka tauksessa me osoitamme teille myötätuntoa. Kiitos kunnianhimosta. Kun olemme valittelemassa kriisiä toisen perään, niin meillä on lista hankkeista, niin ainakin se herättää toivoa. Ja tässä koordinaattorin kanssa mietimme, onko. Tämä on niin rikas, että tarvitaan haarukkaa ja veistä kunnolla. Ei välttämättä ole edes aikaa ja rahakaan kaikkia saata päätöksen. Mutta olemme puhuneet Euroopan laajuisesta verkosta. Kysyisin, miten te näette tämän kriisin näkökulmasta niissä maissa, joissa on pakin, kun raha on vähän ja kun tässä on rahaa leikattukin, missä ovat painopistealueet. Sitten tuli vuori. Kuka on oikeassa? Mutta olette te oikeastaan, ei tässä syyllisiä pidä osoita sormella, mutta totta kai seurauksista täytyy kantaa vastuu. Olisiko, jos ajatellaan, että jos ajatellaan suuria katastrofeja, niin olisi oma rahasto niin, että voitaisiin sitten kantaa vastuu matkustajien oikeuksista. Sitten rautatieliikenteessä. Milloin päästään luotijunassa siihen, että myös tavaraliikenne sujuu, siis sitä kautta eikä matkustajaliikenne. Koska voidaan sitten satamat vapauttaa. Se on vanha asia, joka on ollut kauan käsittelyssä. Meidän mielestä meidän pitäisi uudelleen ottaa se käsittelyyn, tehdä kaikkemme, ettei se ole pelkästään teoriaa. Lopuksi konkreettisemmin tästä ilmoituksesta, joka liittyy aloitteisiin tieliikenneturvallisuudessa. Kiitos, herra Thank you, Mr. Kiitos herra Van Dalen, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Commissaris, hartelijk welkom. Eh, fijn dat u... Hyvä komissaari, kiitos. Oli erittäin hyvä, että tehtäväluettelonne on hyvin kunnianhimoinen, mutta siitä kuitenkin puuttuu muutama kohta. Ennen kaikkea raportti, mietintö, josta keskustelimme täysistunnossa ja jonka hyvä, joka hyväksytään täysistunnossa on kyse sakoista, sakkorangaistuksista, joita käytetään eri maissa. Siis rikkeet hän rikkeistä sakotetaan eri tavalla eri maista ja me haluaisimme, että yhtenäistettäisiin nyt direktiiviä, joka koskee ajoaikoja ja lepoaikoja. Ja milloin aiotte toimia ja miten, jotta taattaisiin se, että, että rekkakuskit eivät enää kärsisi näistä säännösten erilaisuudesta. Sitten sisämarkkinat ja tieliikenne. Välillä esiintyy absurdeja asioita. Esimerkiksi hiukkassuodattimet. Jossakin maassa, esim. Saksassa, jossakin maassa ostetaan hiukkassuodatin ja sitten taas toisessa maassa se ei olekaan mahdollista. Esim. Saksasta tanskalainen ei voinut sitä ostaa, koska joitakin malleja ei ole tunnustettu kaikissa maissa. Tässäkin pitäisi yhtenäistää nyt asioita kiireesti. Ja vielä muutama huomio Puhuitte kabotaasista niin, että se voisi sisään. Sanoitte, että joitakin säännöksiä kabotaasista voisi tulla. Eikö ole häpeällistä, että edelleenkin kabotaasia rajoitetaan sisämarkkinoilla? Haluamme mahdollisimman isot ajoneuvot. Sehän on kaikkein parasta ympäristölle. Rova Tika, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Niin, kiitos. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä komissaari, minulla olisi ensimmäinen kysymys, joka koskee rahoitusta seuraavan ajanjakson, seuraavan rahoituskauden rahoitusta. Ja haluaisin tietää, miten aiotte kehitellä liikenne- kuljetusinfrastruktuuria Itä-Euroopassa tulevaisuudessa ja haluaisin myös tietää, miten aiotte tukea näitä älykkäitä liikennejärjestelmiä ja sähköisten rekisterien yhteentoimivuutta. Ja haluaisin myöskin tietää, onko se tapa, jolla laaditte integroidun strategian meriliikennepolitiikassa, niin voitaisiinko sitä samaa tapaa käyttää käyttää saadaksemme vähän jotain samankaltaista sisävesiliikenteelle. Kaikki ne erilaisille liikennemuotoineen, satamineen, polttoainetyyppeineen ja Soisin, että antaisitte meille ohjelman, jonka esittelitte meille äsken suullisesti, että saisimme sen kirjallisesti, jotta voisimme siihen tutustua. Komissaari, voisitte nyt vastata näihin kysymyksiin, ja jos voisitte rajoittaa puheenvuoronne 10 minuuttia, niin sitten saisimme vastauksen vielä loppuihin kysymyksiin. Viimeinen kysymys koski ohjelmia. Tämä on työohjelma, joka on asiakirja, jonka komissio on hyväksynyt ja joka on lähettänyt teille. Ja te voitte siis helposti nähdä siitä, mikä on myös minun äm, työtehtäväni. Mutta kuten jotkut sanoivat, tässä voisi olla jotain lisäideoita. Niin, nyt sitten siitä, mihin en vastannut, on, se, on nämä itsenäiset ammatinharjoittajat ja nämä megatrucksit. Megatrucks Eli jättimäiset kuorma-autot. Minulle tähän juuri, siis pääkysymyshän tässä on näiden jättimäisten rekka-autojen pituus. Se on yhtä pitkä kuin kaupungeissa liikennevien bussien pituus. Joten tämä on siis argumentti mm, niitä, jotka kannattavat tätä. Mutta asenteeni siis tähän ei ole vielä aivan lukkoon lyöty. Me pidämme normit siis sellaisenaan kuin ne on, eli nämä megatrucks jättimäiset rekautot, niille ei siis annettu, mitenkään annettu vielä vihreää valoa. Sitten vielä rahoituksesta ja siitä, miten paljon rahaa haluaisin pyytää. Budjettihan on rajallinen jos on, jos on täällä parlamentin puolella ja täällä käsittelee myös eri prioriteetteja, niin silloin on aina kova taistelu eri prioriteettien kesken. En usko, että, että tällaiseen tullaan. Totta kai minä aion pyytää lisää varoja, mutta tiedän, että se on tietysti vaikea. Yksi miljardi vuotta kohti TEN-T-direktiiveihin, niin sehän voi kattaa vain tietyt isot hankkeet, mutta vaikka se olisikin kolme miljardia, niin silloinkaan se ei aivan riittäisi. Meidän pitää siis löytää yhteistyötä jäsenvaltioiden, alueiden, yksityisen rahoituksen, pankkien ja niin edelleen kanssa. Miten voimme siis yhdistää nämä hankkeet? Ja Leipzigissä itse asiassa viime viikolla oli kansainvälinen liikennefoorumi. Tätäkin aihetta siellä käsiteltiin ja yksityisen sektorin toimija sanoi, että yksityisellä sektorilla on kyllä rahaa saatavilla infrastruktuurihankkeet ovat hyvin houkuttelevia, mutta miten nämä kaksi asiaa saadaan yhdistettyä, sitä, sen kanssa me teemme töitä. Itsenäiset ammatinharjoittajat sitten, minä edustan komission kantaa ja minulla ei ole mitään, mitään äm, aikomusta sitä muuttaa. En tiedä, saadaanko kompromisseja aikaisemmin. Jos jos niitä olisi tähän asti ehdotettu, ne eivät olisi kompromisseja, joten poliittisesti pitää olla selkeää ja parlamentti päättää itse, jos ne itsenäiset ammattiharjoittajat otetaan mukaan tai ei, niin en aio siis mitenkään vetää takaisin tätä ehdotusta tässä. Sitten rajat ylittävistä sakoista ja erilaisista sakoista eri rikkomuksista eri maissa. Eri maissahan on erilaisia käytäntöjä. Meillä on monia ideoita siitä, miten voitaisiin yhdenmukaistaa ja saada aikaiseksi siis tulostauluja, jotka yhdenmukaistaisivat käytänteitä. Rajat ylittävässä sakoissa aion tehdä kaikkeni onnistuakseni, mutta tämä on todellakin suuri aihe, suuri haaste Tehän tiedättekin sen. On tietysti hullua, että esimerkiksi täällä Brysselissä on eri maalaisia autoja ja, ja sitten heidän pitää maksaa tiettyjä sakkoja väärään paikkaan parkkeeraamisesta. Olisin hyvin kiinnostunut siitä, mihin, miten poliisi saa nämä rahat. Tämä on siis hyvin vakava asia mutta uskokaa siis, että tässä paketissa, tieturvallisuuspaketissa myös keskustellaan tästä aiheesta, tästä havainaiheesta. Tuloksia en nyt tässä voi vielä ennakoida. Eurovinjette on hyvin tärkeä aihe. Olen samaa mieltä tästä. Ja ulkoisten kulujen kansainvälistäminen on aihe, jonka parissa pitää tehdä työtä tasa-arvoistumisen puolesta ja helpottaa niiden asemaa, jotka ovat epäedullisemmassa asemassa. Haluaisin Itävallan edustajalta kysyä, voisitteko kohdentaa ähm, varoja näihin toimiin. Se, se voisi olla avainkysymys, jopa muutamia prosentteja. Kun olen yhteydessä eri maihin, niin ihmiset ajattelevat juuri tähän suuntaise- tämän suuntaisesti. Tämä siis on avainkysymys. Jos on jonkinlaisia maksuja teidän käyttämisestä eri puolilla Eurooppaa, niin silloin me saamme tästä tietysti varoja ja se voisi mennä eurooppalaiseen liikennerahastoon. Sitten Cesarin toiminta se ei ole mitenkään kyseenalaista. Se toimii kuten on suunniteltu. En tiedä, miten vuoden 2013 jälkeen toimimme, mutta se on hyvin lupaava hanke. En usko, että sen kanssa tulee ongelmia. Näitä turvaskannereita tulee olemaan läpivalaisulaitteita. Sitten vielä satamista ja meriliikenteestä meillä on ehdotuksia, joissa aion myös puuttua parempien palveluiden kysymyksiin. Kiitos. Kiitos komissaari. Viimeinen kysymyskierros. Aloitetaan herra Kohilla. Kaksi minuuttia. Ja, vielen dank. Kiitos. Hyvä komissaari. Myös rekkakuskien pituuksien ja muiden mitojen direktiivi pitäisi tarkistaa. Sitten toinen kysymys. Kansalaisemme ovat epävarmoja siitä, kun tulee aina uusia säännöksiä Brysselistä. Tiedättekö, että onko näiden no, olemassa olevien säännösten täytäntöönpano tehokasta ja öm, ähm, olenko se ei syrjivää? Siinä kaikki. Kiitos, Dieter. Herra Flechtenstein. Ja, herr, <clears throat> herr Kiitos. Kolme lyhyttä huomautusta. Ensinnäkin haluaisin herra Krosnerin ähm, kysymykseen vielä huomauttaa tai sitä muotoilla ehkä hieman uudelleen. Oletteko sitä mieltä, että näistä vahingoista voidaan oppia ja että tästä kolmospaketista ei pidä keskustella? Sitten toinen kysymys. Puhuitte äh, meriliikenteen sosiaalipaketista – sitä olen hyvin tyytyväinen tähän. Ei ole kysymys vain koulutuksesta EUn sisällä, vaan myös EUn ulkopuolella. Pitää olla taho, joka valvoo tätä ja joka raportoi siitä, ja että tämä raportointi johtaa toimiin. Sekin pitää ottaa huomioon, kun tehdään ehdotuksia tästä. Kolmas kysymys. Haluaisin siis pyytää, että haluaisin pyytää komissiota äm, Itä- ja Pohjanmeren äm, suhteen tekemään vielä seurantaarvioinnin ja tämä mahdollisimman pian. Kiitos. Thank you, Mr. Bradbourne. Kiitos, herra Bradbourne. Kaksi minuuttia. Ah, right. Uh... No niin, vihdoinkin puheenjohtaja. Niin, Totta kai vulkaanisesta tuhkasta yksi juttu, se tuli esille, että tiedämme, että komissio oikeastaan mitään voi tehdä tulivuoren estämiseksi, mutta ainakin voidaan sitten sääntelyä sitäkin, kun kaikkea muutakin säännellään, kuten on iltapäivällä kuullut. No, kysymyksen aluksi kommentti. Onko, kun tiedättekö, kyllä pääministeriohjelma ohjelma Britanniassa. Että siellä on parlamentaarinen kysymys komission jäseneltä, joka Sir Humphreylle olisi kunniaksi Yes Ministersarjassa. Hyvin yksinkertainen kysymys. Kysymykseni oli, että kun olin saanut valitsijoiltani tietoja muun muassa ilma, kuumapallo, ilmapalloalalta ja, ja niitä ei ole vielä katettu, ellei sitten tällainen tulee, siellä on olemassa asetus, Sierra-asetus. Ne nyt eivät ole kaupallisia toimia, vaan harrastuksia, niin kysyisin, ovat, saisivatko nämä harrastukset poikkeuksen näistä määräyksistä, koska kustannukset ovat aivan valtavat, kun ajatellaan ihmiset, jotka osallistuvat harrastustoimintaan olen ollut 11 vuotta ja sitten kun sain vastauksen, niin se on yksi huonompia, mitä olen koskaan saanut kysymykseeni niin koko 11 vuoden kauden aikana. Siinä ei sanota yhtään, mitä sinä peitelänä sekoitetaan ja suora vastausta komissionissa. Nyt minä kysyn, saanko suora vastauksen, haetteko poikkeusta näille harrastajalentäjille? Next is Mr. Seuraavana herra Rikei, kaksi minuuttia. Ranska. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa komissaari. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensimmäinen koskee tnt verkostoja ja niiden rahoittamista. Nythän meillä on jonkinlainen käsitys siitä, miten hallintomallia ja rahoitusta pitäisi kehitellä. Oletteko nyt valmiita kohtaamaan jäsenvaltiot komissiossa? ja puolustamaan kantaanne ja oletteko valmiita keskustelemaan kollegojen kanssa muillakin tahoilla? Ja toinen kysymys. Mitä aiotte tehdä nyt komissiossa? Si- tarkoitan nyt ensimmäistä rautatiepakettia Rautatiepaketin tarkistus, josta ilmoititte, on yksi tapa sulkea jäsenvaltiot ulkopuolelle pistäen taas mittarit nollaan. Ja kolmas kysymys koskee virastoja. Virastoistahan on nyt tulossa aika monen EU-toimielimen hylkiöitä. Ja todellisuudessahan ne ovat kuitenkin melkoisia oikeita käsiä ja merkittäviä eurooppalaisen integraation tekijöitä ja olen kovin huolissani virastojen budjetista. Sehän ei ole oikeutettua, niillähän on myös omia varojakin. Muistamme, että esimerkiksi kemiaa turvallisuusviraston budjetti on kymmenkertainen liikenneturvallisuusvirastojen budjettiin nähden. Selvää on, että tällä hetkellä esimerkiksi raideturvallisuusvirastolla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vastata sille asetettuihin tehtäviin. Kiitos, Rova Salanova. Kaksi minuuttia. No, děkuji, vážený pane komisaři. Já mám eh, jeden obecný dotaz k financování dopravních staveb. Samozřejmě vychází z konkrétní... Kiitos. Kiitos. Minulla on yksi konkreettinen kysymys. Puhuitte tästä pullonkalojen poistamisesta. Yksi ongelma ovat nämä pitkät äm, oikeus... Äm, äm, tuomioistuinmenettelyt, jotka, äm, jotka kestävät niin kauan. Ja eurooppalaista rahaa menee tässä hukkaan. Mitä komissio voi siis tehdä tämä vastaan. Kollega Kramer puhui äm, riittämättömästä rautatieyhteyksistä yli entisen rautaesiripun esimerkiksi Prahan ja Dresdenin välillä. Miten voitaisiin siis tässä edetä? Tämä oli siis konkreettinen esimerkki. Thank you, Kiitos, Rova Ferreira. Kaksi minuuttia. Obrigada, senhor comissário. Eu tinha duas perguntas. Kiitos komissaari, kaksi kysymystä. Ensinnäkin halusin ottaa esille sen, että usea kaukaisempi maa kokee valtavia taloudellisia vaikutuksia makrotaloudellisessa mielessä, ja sehän tietysti pakottaa meitä pitämään kustannukset tiukasti kurissa. Erityisesti minun maassani Portugalissa kaikki isot rautatiehankkeet joutuvat uudelleen tarkasteluun tai niitä viivästytetään. Ja haluaisin nyt tietää, onko komissio valmis tukemaan näitä maita ja näitä eri prosesseja antaakseen etusijan investoinneille, joiden avulla voitaisiin hieman jäsentää asioita, jotta lähentymisdynamiikka ei nyt vaarantuisi. Ja toinen kysymys, tukitoimet lentoyhtiöitä kohtaan. Miten käy niissä maissa, joilla ei ole riittäviä kasvuedellytyksiä ja vakausedellytyksiä voidakseen auttaa näitä lentoyhtiöitä. Ajattelen tässä Islannin tulivuorta. Kiitos komissaari vielä minulta. Yksi kysymys. Tämä liittyy siihen, mitä jäsen Ferreira sanoi, eli nämä hyvitykset tai korvaukset tai esimerkiksi valtionapupaketti lentoyhtiöille, joihin tulkkapilvi vaikutti. Nykytilanne on mielestäni sellainen, että tämä apu riippuu siitä, miten antelias kukin jäsenvaltio haluaa olla. Ongelma sen kanssa on se, että jotkut maat ovat paljon anteliaampia valtion avun kanssa kuin toiset. Itse olen sitä mieltä, että jos on G-rekisteröinti, niin silloin ei kyllä silloin kyllä saada mitään äm, aikaiseksi. Tämä siis on heikkous tässä. Tämä on huole, huole, huolettavaa, sillä meillä on apupaketti, joka ei perustu tasa-arvoon, ja siksi tämä valiokunta halusi, että mikä tahansa Paketti pitäisi toimia EU-tasolla, eikä sitä pitäisi jättää jäsenvaltioiden huoleksi. Eli nyt siis teidän vastauksenne. Okei. En välttämättä ihan kaikkia vivahteita saanut kirjattua. Täällä on yksityiskohtaisempiakin kysymyksiä, jos en nyt ihan vastaa. Niin voidaan palata näihin asioihin. Mutta rahoituksesta vielä. TEN-T-rahoitus ja kaikki tämmöinen – joka on tullut esille usein. Kuten totesin, minusta vaikuttaa siltä, että jos... Niin kyllä rahoitus on vaikea juttu. Budjetit ovat tiukkoja, mutta perusrakenteet ovat osa myös sitä mahdollisuutta antaa uutta pontta taloudelle. On rajoituksia talousarviossa totta kai, mutta tässä voidaan yhdistää voimavaroja – samaan tavoitteeseen, niin varmasti tästä ensi viikolla saadaan kuulostaa tästä keskustella vakavassa hengessä. Joitakin ajatuksia on heitetty ilmaan. Aluerahoitus muutetaan mukaan, kansainväliset rahoituslaitokset mukaan, Euroopan investointipankki ensi kädessä. Mitä tyydyttävää vastausta minulla nyt ei ole. Ei minulla tässä nyt ole rahasäkkiä käsissäni. Mutta tätä työstämme. Puheenjohtaja, teidän kysymyksenne on erittäin tärkeä. Se oli kaikkein tärkein juttu, kun keskustelin lentoyhtiöiden kanssa. Olen usean otteeseen tavannut heitä edustajiaan. Että jos jotain planetaan, niin samat säännöt kaikille. Tähän mennessä ei ole mitään valituksia kuulunut. Voitte uskoa, että komissio kyllä myös kriittisesti tarkastella mahdollisia valtiontukipyyntöjä. Tähän mennessä yksikään maa ei ole halunnut hyväksymistä tämän tyyppiselle valtion tuelle. Komission puolellakin seuraamme silmä tarkkana, ettei kilpailuetua synny kenellekään. Sitten harrastuslennosta, en nyt tiedä mitä minä sanoisin. En tiedä, en tiedä. Lupaan vain, että tutustun asiaan. Jos tämä menee virallisen vastauksen myllyn läpi, niin voi vain luvata palata asiaan, mutta en todellakaan tiedä, mitä sanoa. Pohjanmeren ja Itämeren seurannasta, mitä se oli? En minä tiedä, mikä vaikutusten arviointi siellä olisi esillä. Sulfur, yeah. Sulfur, yeah. okei. Okay. This is a... Ai rikki. Iso juttu. Siitä haluaisin keskustella seikkaperäisemmin myös liikennevaliokunnan kanssa. Tilanne on, miten sanoisin, kovin kovin ongelmallinen. Lähes kaikki jäsenvaltiot hyväksyisivät, hyväksyivät ne, jotka ovat imon jäseniä – että olisi jonkinlaisia kynnyksiä siis tämmöiselle rikille ja muille. Ja nyt yhtäkkiä ovat huomanneet, että tämä onkin tosi mutkikas juttu. Teemme vaikutusten arvioinnin ihan vakavasti. Mutta olen todennut tämä myös elinkeinoelämälle, että ymmärtäkää nyt, että jos tähän palataan ja sanotaan, että jotain muutetaan, rikin kohdalla tai muiden ikävien aineiden kohdalla, että niitä pitäisi leikata päästökasvussa, niin se on vaikea juttu sekin. Sitten tulen tänne teidän pakeillenne ja halutaan poikkeuksia tai lykkäyksiä, niin This is not possible and, uh, and uh, don't be unreal. Älkää nyt olko epärealistisia ainakaan. elämä täytyy olla valmis valmistautumaan päätökseen. Eurooppa on merkillinen paikka, jos mitä sitten sanookin, niin jotain tekeekin, niin sitten tarvitaan täytäntöönpanoakin, mutta vakavasti tämän otamme. Katsotaan, mitä voi tehdä ja mitä asianomainen ala miettii, mutta en usko kuitenkaan, että se poliittisesti se on kovin iso juttu. Merenkulkijoiden koulutus on totta kai hyvin tärkeällä siellä merenkulkupaketissa. Merenkulkijat monissa maissa ensinnäkin haluaisivat varmistuksen siitä, että kolmansien maiden merenkulkijat, tiedämme mistä maista on kyse Aasiassa, olisi jonkinlaista säällistä kohtelua, säällisiä sääntöjä – että heidät palautettaisiin kotiin. Merenkulkuvirasto käsittelee merenkulkijoiden koulutusohjelmia, että voitaisiin profiilia nostaa tämän ammatin kohdalla. Rautatiepaketin toteuttaminen, no siitähän on keskusteltu jo usean otteeseen, iso juttu. Olemme käynnistäneet 25 rikkomusmenettelyä, ei kun 21 puhuja korjaa, rikkomusmenettelyä jäsenvaltioita vastaan. Lisää tulee perässä. Haluamme, että tämä toteutetaan tämä paketti. Mutta rautatiepaketti edellyttää tiettyä virtaviimaistamistakin ja hienosäätöä. Katsotaan rakentavasti sitten kaikkia mahdollisia ratkaisuja. Everything. Eikö siinä tullut kaikki? Häh? Port package. Satamapaketti. Ai siis mikä? Kyllä meillä on suunnitelma strategiassamme niin, että direkti palattaisiin vai? Kysymyksestä ei ole mitä päätöksiä tehty. Minä olen sen puolesta. Vapautettaisiin satamapalvelut mikä on poliittinen kyky sitten se ja nähtäväksi, mutta tämä nyt on osa meidän merenkulkustrategiaamme tämäkin. Keskustellaan tästä sitten strategian yhteydessä ja katsotaan kuinka suuri meidän kapasiteettimme ja kykymme on käsitellä tätä jatkossa, mutta totta kai ihan naurettavia esteitä siellä on, ihan naurettavia. Tiedän. Kiitos. Okay, thank you very much. No niin, kiitos komissaari. Kiitos, että vastasitte näihin kysymyksiin. Emme välttämättä pitäneet kaikista vastauksista, mutta ainakin vastasitte näihin kysymyksiin. Odotamme innolla, että jatkamme vuoropuhelua vakituisesti teidän kanssanne ja että tulette siis tänne valiokuntaamme pysyimme aikataulussa. Tiedän, että olette kiireinen, mutta kiitos jälleen ja odotamme siis innolla seuraavaa keskustelua. Jotkut meistä varmasti näkevätkin teidät Saragossassa.